Good afternoon everybody, welcome uh, to our session. Hyvää iltapäivää kaikki, tervetuloa tänne kokoukseen. Esityslistalla ensimmäinen kohta tänä iltapäivänä on tarkistusten käsittely sisämarkkinoita yritysten mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyky Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustaminen – Melko pitkä otsikko. Esittelijä on Nicola Danti. Antaisin puheenvuoron. Grazie mille. Tuhannet kiitokset puheenjohtaja. Ja hyvää iltapäivää kaikille. Haluan kiittää myös varjoesittelijää tarkastuksista. Niitä on lukuisia, mutta ihan myönteisesti ajatellen nehän vain parantavat tekstiä erityisesti kun ajatellaan tätä yhtenäisen ohjelman tavoitteita. Yhteistyö toivottavasti tulee menemään hyvin ja voimme hyväksyä tämän asetuksen. Tammikuun lopussahan se on tarkoitus hyväksyä. Ja komissiohan työstää myös vielä MFF, F, ja tähän saadaan monia lausuntoja myös eri valiokunnilta, joten olemme halunneet käyttää tähän riittävästi aikaa, jotta kaikki menee hyvin. Kuten jo <clears throat> esityksessäni viime kerralla totesin, niin tarkistuksia tulee useita. Tarkoitus on täsmentää tiettyjä seikkoja ja täsmentää toisia. Jos puhutaan budjetista, niin <clears throat> budjettimäärärahoja äh, on nostettu äh, miljardeilla ja tämä budjetti on näinkin suuri sen vuoksi, että että kun MFF hyväksytään, niin se tarkoittaa sitä, että resursseja myös tähän tullaan antamaan enemmän johdonmukaisuuden vuoksi. Parlamentti on halunnut sisällyttää markkinoiden valvontaan erillisen budjettikohdan. Ja minä olen sitä mieltä, että on tärkeää lisätä näitä resursseja, koska tämä takaa sen, että voimme paremmin valvoa markkinoita ja voimme näin taata eurooppalaisille kuluttajille sellaisia tuotteita, jotka ovat turvallisempia ja vaatimusten mukaisia Ja tällä tavalla voidaan varmistaa myös Euroopan ulkopuolisten yritysten ää, toiminnan kunnollisuus, se, että nekin noudattavat sääntöjä. Ja tämä tietysti koituu kaikki kuluttajien eduksi. Ja sitten vielä erityisistä tavoitteista – on mainittava äh, sisämarkkinoiden monimutkaisiin kehityskulkuihin ja haasteisiin vastaaminen. Digitalous nimittäin on nostanut päätään. Se on uusi kehityskulku ja me tarvitsemme tietysti resursseja myös COSME-ohjelmaan. Tarkoitus on auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja mikroyrityksiä – ne ovat erittäin tärkeitä eurooppalaiselle tuotantojärjestelmälle ja siksipä määrärahojakin on nostettu tältäkin osin. Tärkeää on myös se, että resursseja varataan riittävästi kullekin ohjelmalle, joita tässä asetuksessa asetetaan. Ja tietysti komissiolla on lopullinen harkintavalta äh, määrärahojen marginaalienkin osalta. On otettava huomioon äh, ohjelmien tavoitteet ja äh, sitten tavoitteiden mukaisesti tehdään määrärahaehdotuksia. Minä olen esittänyt tarkistuksia ohjelmien toteuttamisen osalta, kun puhutaan delegoiduista säädöksistä, niin parlamentin valvontaroolia ei ole syytä väheksyä. Varjoesittäjät ovat tähän niin ikään kiinnittäneet huomiota. Toivon, että voimme tehdä yhteistyötä ja uskonkin, että varjoesittelijöiden kanssa, kun 27. 7. marraskuuta järjestämme seuraavan varjostelijoiden kokouksen, niin varmasti löydämme äh, sellaisia kompromisseja, että voimme vielä entisestään parantaa tätä asetusta ja ohjelmia äh, lähipäivinä jaan varjoesittelijöille jo ensimmäiset kompromissiehdotukset. Kiitoksia. Thank you very much. And then uh, we go... Kiitoksia sitten varjoesittelijöihin EPPstä. Edustaja Vaidere. Uh, thank you very much, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin kuin näette, tämä sisämarkkinaohjelma on tärkeä, yksi tärkeä MFF-ohjelmista ja tarkistusten määrä osoittaa tästä. Minun mielestäni EPPn ryhmä voi tukea suurinta osaa tarkistuksia. Ryhmäni nimissä olen tehnyt 11 tarkistusta, niissä keskityn seuraavaan. Me haluaisimme nähdä, että komissio säännöllisesti pyrkii vahvistamaan markkinaseurantaviranomaisten kapasiteettia pienemmissä taloudellisesti heikommissa maissa, joissa viranomaisilla on vähemmän valmiuksia. Se olisi vain oikeudenmukaista meidän mielestämme. Ohjelman tavoitteisiin pitäisi mielestämme ottaa mukaan myös kuluttajain mahdollisuus nauttia saman merkin yhtä äh, laadukkaista tuotteista. Kaikissa EU-maissa pitäisi puuttua niin kutsuttuun äh, tuotteiden laatueroon ja erilaisiin standardeihin. Tietysti tarvitsemme myös, myös suurempaa näkyvyyttä, minkälaisia konkreettisia etuja kansalaiset sisämarkkinoista saavat. Tämä voidaan saavuttaa sitä kautta, että ollaan yhteydessä kansalaisyhteiskuntaryhmien kanssa, kansalaisjärjestöjen kanssa. Mitä tulee sitten tarkistuksiin, joita meidän kollegamme ovat tehneet, me uskomme, että me voimme tukea sellaista ajat- suurinta osaa niistä mukaan lukien 278 tarkistus. Ehkä jossakin tapauksessa meidän täytyy työstää sanamuotoja, että selvennetään tai laajennetaan käsitteitä. Joidenkin tarkistusten kohdalla meillä on tiettyjä kysymysmerkkejä ja ongelmakohtia esimerkiksi 123 tarkistus, koska me uskomme, että meidän ei pidä ottaa pois tukea hyvin toimivalta kuluttajajärjestöltä Tämä on myös henkilökohtainen näkemykseni. Mitä tulee sitten tarkistukseen 128, ehkä tässä tarvitaan lisäselvennyksiä siitä, kuinka ohjelma saavuttaa alhaisemman kustannustason ja miten, on, miten se olisi mahdollista tässä ohjelmassa. Me haluaisimme myös enemmän selvennyksiä ehdotusta tarkistuksesta 139 erityisesti, mitä tarkoitan sillä, että säilytetään kuluttajan luottamus. Mitä tulee sitten 140 tarkistukseen, ohjelman rahoitus ei välttämättä ole oikea väline käsitellä eläinkuljetuksia ja varmaankin voimme tukea 143, tai emme voi sitäkään tukea. 191 ja samantyyppiset budjettimuutokset ovat sellaisia, joita voimme tukea, jos ne sopivat yhteen mietinnön kanssa, jossa käsitellään monivuotista rahoituskehystä 2021-2027 kautta, koska parlamentin kanta hyväksyttiin viime viikolla Strasbourgissa ja ryhmien kesken vallitsi suuri yksimielisyys ja mielestäni tästä pitää pitää kiinni. Sitten vielä lopuksi meistä on tärkeää hyväksyä tämä mietintö mahdollisimman nopeasti, koska estyslista on tiukka taas on tiukka ja kansalaiset odottavat kovasti seuraavaa monilta rahoituskehystä, että se hyväksyttäisiin ennen seuraavia vaaleja. On tärkeää varmistaa jatkuvuus, vakaus EUn rahoituksessa ajatellen PK-yrityksiä ja erilaisia järjestöjä. Kiitän vielä kerran siitä, että sain esitellä nämä tarkistukset ja odotan jo innolla kompromissi tarkistusten laatimista. Kiitos. And then... Kiitoksia. Sitten Edustaja Soltats. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että sain puheenvuoron. Minäkin haluaisin kiittää esittelijä Danttia tämän tekstiluonnoksen laatimisesta. Yleisesti ottaen tuemme esittelijän kantaa, erityisesti mitä tulee markkinavalvonnan vahvistamiseen – ja sen, että kohdennetaan toimia tällä saralla. Meistä tuntuu, että tämä on jo hyvin kirjoitettu mietintö. Kuitenkin tarkistustemme tavoitteena on parantaa komission tekstiä ja saada tekstistä vähän vihreämpää. Mielestäni on hyvin tärkeää vastata ilmastonmuutoksen kasvavaan paineeseen, pohtia sitä, miten resursseja käytetään. Yhteiskuntana meidän tulisi pyrkiä nolla hiilipäästöihin ja energia- ja resurssitehokkaaseen talouteen. Ja sisämarkkinoiden pitäisi olla keskeinen tekijä tämän tavoitteen saavuttamisessa niin, että sosiaaliset hallinta- ja ympäristökysymykset otetaan huomioon. Siksi sisämarkkinoilla on tärkeää huolehtia siitä, että voidaan sopeutua uusiutuviin oloihin, ei ainoastaan talouden kannalta, vaan kuluttajien kannalta myös, että kuluttajia voidaan suojella. Digitaalinen innovointi voisi antaa mahdollisuuksia yrityksille ja kansalaisille, ja näin ehkä löydetään kestävämpiä ja resurssitehokkaampia ja energiatehokkaampia tuotteita. Erityisesti olisi kiinnitetä huomiota pk-yrityksiin, kun pyritään nolla päästöihin ja kiertitalouteen. PK-yritykset ovat todella keskeisiä energiasiirtymätyössämme taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Euroopan unionin kilpailukyky vihreän teknologian alalla on tärkeää. Ne innovointi on tärkeää koko Euroopan unionille. Kuten jo on sanottu, ryhmällemme toinen tärkeä tavoite on se, että huolehditaan kunnollisesta kuluttajasuojasta ja kerrotaan myös riittävästi kuluttajan oikeuksista ja siitä, miten voitaisiin toteuttaa tehokkaita tietoisuuden lisäämis- kampanjoita. Jotkut kuluttajat ovat haavoittuvaisemmassa asemassa kuin toiset. Todella on tärkeää auttaa kuluttajia, jotka kohtaavat haasteita, jotka liittyvät markkinoiden digitalisoitumiseen. Ja että voidaan sopeutua tuorempaan teknologian kehittymiseen. On tärkeää, että kuluttajat tietävät oikeutensa oikeu- ja oikaisukeinonsa. Kuluttajien tietoisuuden lisääminen on tärkeää. Ja myös se, että edistetään kuluttajien oikeuksia tällaisissa tapauksissa on tärkeää. Lopulta tärkeänä seikkana komissiolta ilmeisesti tulee vuosittainen valvontakertomus, jossa katsotaan ongelmia, joita saattaa olla kansallisessa täytäntöönpanossa, jotka saattaisivat vaikuttaa näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Tämä kertomus esitellään Euroopan parlamentissa ja annetaan myös kansalaisten käyttöön, koska on tärkeää, että kansalaiset tietävät oikeutensa ja saavat kaikki tarvittavat tiedot. Kiitos jälleen kerran esittelijä loistotyöstä. Mielelläni teen tätä yhteistyötä. Kiitos. Then we can go to... Kiitoksia. Sitten komissiosta edustaja Pietilä. Uh, hello, good, good afternoon. I would like to first of all thank you very much for all... Hyvää iltapäivää. Kiitän kaikista tarkistuksista, joita olette tehneet. Olemme todellakin valmiit tekemään teidän kanssanne yhteistyötä ja haluamme varmistaa, että ehdotus hyväksytään nopeasti Haluaisin jälleen kerran korostaa, että ajatus yhdestä sisämarkkinaohjelmasta on sinällään jo uusi, koska tämä on aivan ensimmäinen ohjelma, jossa keskitytään olemassa olevien sääntöjen toimintaan ja täytäntöönpanon sisämarkkinoille, mitä tulee budjettikysymyksiin. Tietenkin olemme tyytyväisiä tästä ehdotuksesta ja on hyvä, että budjettia vahvistetaan, tai se on hyvä ajatus, mutta tällä hetkellä olemme sitä mieltä, että tämä ehdotus on asianmukainen ajatellen suunniteltuja toimenpiteitä, mutta tietenkin olemme tästä ehdotuksesta iloisia. Haluaisimme myös korostaa sitä, että kaikki kysymykset, jotka liittyvät kuluttajatietoisuuteen, digi- digitalisaation ovat lähellä meidän sydäntämme ja todellakin haluaisimme kehittää monia eri toimintoja näiden aiheiden ympärille. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Sitten takaisin esittelijä Dante saa puheenvuoron. Ihan lyhyesti haluaisin ensinnäkin kiittää niitä kollegoita, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. Haluan vakuuttaa ne, jotka ovat kiinnittäneet huomiomme PK-yritysten suojeluun ja tähän kahtalaiseen laatuun. Nämä ovat sellaisia asioita, joiden osalta täytyy tehdä hyvää yhteistyötä, jotta saamme tekstiä paranneltua parhaalla mahdollisella tavalla. Ja Soltes <clears throat> viittasi äh, digitaalitalouden kehittämiseen tai kehittymiseen – ja siihen liittyviin prioriteetteihin, niin se on tietysti asia, johon kiinnitämme erityistä huomiota ja niistäkin tulee kompromissitarkistuksia, jotka vastaavat juuri mainitsemianne tavoitteita. Ensi viikolla tosiaan on ensimmäinen varjojen kokous ja tuolloin me keskustelemme näistä kompromissitarkistuksista ja toivottavasti saamme solidin tekstin. Olisi hyvä, jos... Siis me pyrimme tietenkin ottamaan kaikkien huomiot ja näkemykset huomiot ja näkemykset huomioon, jotta me saamme parhaan mahdollisen te- testin, joka tyydyttää kaikkia komis- ja valiokunnan jäseniä. Kiitoksia. Käsittelemme kompromissi. Tarkistuksia 6. joulukuuta ja äänestämme valiokunnassa tammikuisessa kokouksessamme. Tämä tarkoittaa nyt sitä, että voidaan mennä eteenpäin seuraavaan kohtaan esityslistalla. Dita Sharantsova on esittelijä, mutta hän ei ole ainakaan vielä paikalla. Eikä se seuraavasta, hän on myös seuraavassa kohdassa esi- vastuussa – Voisiko joku Alden edustaja ehkä korvata häntä Okay, so we can continue with the meeting uh, since we have our rapporteur present. Kiitoksia, että on päässyt paikalle. Ja Dita, haluaisin antaa sinulle puheenvuoron. Voit käsitellä mm, tätä vastuunvaratoittavaa vakuutusta moottoriajoneuvon käyttöön ottamisessa. Very much, Madam Chair. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Pahoittelut, että tulin myöhässä. Minusta tuntuu, että viimeksi keskustelimme ehdotuksesta täällä valiokunnassa ja selitin silloin kantani, joten en toista kaikkea. Sanoisin kuitenkin, että yleisesti ottaen komission ehdotus on ihan hyvä, mutta parantamisen varaakin oli. Ensinnäkin mitä tulee soveltamisalaan. Minä uskon, että ei tulisi kattaa sähköpyöriä, segwaypyöriä tai sähköskoottoreita tai moottoriurheilussa käytettyjä ajoneuvoja. Olen ehdottanut, että ainoastaan sellaiset ajoneuvot, joihin kohdistuu tyyppihyväksyntä vaatimukset, pitäisi ottaa soveltamisalaan. Olen eri mieltä komission kanssa siitä, että komissio haluaa kaikki mukaan, jossa on tietyn tyyppinen moottori ja sen valtiot voivat sitten selvittää tämän. Minä haluaisin tämän asian selväksi EU-tasolla, ja jos jäsenvaltiot haluavat vaatia vakuutusta jostain muustakin asiasta, niin, niin olkoon. EU ei pitäisi luoda ongelmaa, jota ei ole tällä hetkellä olemassa, ja sitten antaa jäsenvaltioiden hoitaa se. Varmasti komissio ajattelee tuota rajat ylittävää kattamista. E- entä e-sähköpyörän osalta? Kun olen lukenut vaikutusten arviointia, en näe oikein argumentille perusteita. Ehkä viiden vuoden kuluttua tällainen tilanne tulee eteen, mutta tänä päivänä ei vielä tule. Samantyyppisesti kun määritellään ajoneuvon käyttöä. niin selvitetään, että tämä tarkoittaa ajoneuvoa, jota käytetään liikenteessä sekä julkisilla että yksityisillä teillä, mutta ei sellaisessa tapauksessa, jos ajoneuvoa käytetään ainoastaan suljetuilla alueilla – jonne suurempi yleisö ei mene, kansalaiset eivät mene. Siis traktori, jota käytetään pellolla, ei tarvitse tällaista vakuutusta. Tai ajoneuvo, joka on juuri koottu autotehtaalla, sen ei tarvitsisi olla vakuutettu ennen kuin sitä käytetään. Tai autourheilussa käytettävä ajoneuvo, kun sitä ajetaan radalla. Ei ole tällaista vaatimusta tällä hetkellä, emmekä me tarvitse siis sitä nyt tähän tekstiin. Lähes kaikissa tapauksissa nämä on katettu toisten vakuutusten kautta. Ja sitten, miten voidaan tarkistaa vakuutukset kohta neljä. Nyt meillä on jo olemassa Eukaris-järjestelmä, eurooppalainen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmä – ja sitä kautta saadaan nopeasti varmaan luottamuksellista tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden välille ajoneuvorekistereistä. Minusta siksi tätä järjestelmää pitäisi käyttää, kun halutaan selvittää, onko toisessa jäsenvaltiossa rekisteröity ajoneuvo vakuutettu asianmukaisesti. Tällaiset tarkastukset toimivat ainoastaan, jos voidaan tarkistaa kaikki ajoneuvot Euroopassa ja omassa maassa – ja sitten maksu, vakuutuksen maksukyvyttömyyttä koskeva uusi artikla 10a. Asiantuntijoiden kanssa on keskusteltu tästä ja on selvää, että vaikka komissiolla ihan hyvä tarkoitus olikin, niin tätä artiklaa piti uudelleen tarkastella, että se toimisi käytännössä. Artiklan pitää paremmin ottaa huomioon artikloiden 10 ja 24 menettelyt, siksi siinä on teknisiä tarkistuksia useita joiden kautta ei haluta mitenkään vesittää komission ehdotusta tällä saralla. Toivon, että varjoesittelijät ymmärtävät tämän myös, koska tämä on hyvin tekninen asia. Ja sitten tähän liittyy myös se, että vahinkoa kärsineet eivät voi ryhtyä oikeudellisiin toimiin tällaista vakuutusyritystä vastaan. Tämä on erityisen perusteltu, jos ajatellaan, miten pitkiä tällaiset oikeudenkäynnit ovat. Ja sitten artikla 15. Mietintöluonnoksessani on tarkistus tähän, jota komissio ei ollut suunnitellut. Minusta tuntuu, että meidän pitäisi antaa kuluttajille tässä vaihtoehto, kun nostaa auton ajoneuvon toisesta jäsenvaltiosta, että vakuutus hankitaan joko omasta jäsenvaltiosta tai myyvästä ajoneuvosta tämän artiklan on toimittava käytännössä. Toivon, että jos kuluttajalle annetaan valinnanmahdollisuus, kannustetaan kuluttajia ostamaan rajat ylittävästi. Lisäksi ajattelen vastuutilannetta erityisesti perävaunotilanteissa. Ja sitten haluaisin puhua vakuutus- ja vahinkohistoriasta. Tällaiset vakuutus- ja vahinkohistoriat historiatodistukset pitäisi ottaa huomioon samalla tavalla kuin oman jäsenvaltion, kun ajatellaan vakuutusmaksuja ja alennuksia, joita annettaisiin muutoin samanlaiselle asiakkaalle. Minä en usko, että tarvitsemme eurooppalaista bonusmalusjärjestelmää, koska näihin järjestelmiin ei liity rajat ylittävää ulottuvuutta. Ajoneuvon on rekisteröity yhdessä jäsenvaltiossa yhdellä hetkellä, joten ei ole väliä sillä, mitä tapahtuu toisissa jäsenvaltioissa, vaan tasavertainen kohtelu on tärkeää. Oleskelumassa riippumatta siitä, saavutinko maahan viime viikolla vai onko eletty siellä koko elämä. Jotkut ovat halunneet tällaista Euroopan laajuista järjestelmää, mutta tässä kyllä läheisyysperiaate pätee. Kiitos paljon, odotan keskustelua mielenkiinnolla. Very much, and then we go to... Kiitoksia. Sitten varjoesittelijät EPPstä. Edustaja Pospesilla. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Kuuntelin kovin kiinnostuneena esittelijän esitystä ja haluan kiittää häntä hänen tekemästään työstä, koska hänen ajattelunsa menee aivan samaan suuntaan kuin meidänkin. Tarkoitushan on toki se, että uudessa asetuksessa ei ylisäännellä ja että kaikki toimijat hyötyvät. Kaikkein enitenhän äh, julkisuudessa keskustellaan juuri siitä asiasta, johon esittelijäkin kiinnitti huomiomme. Eli pieni, pienistä ajokeista. Miten ne tulisi vakuuttaa? erityisesti kun puhutaan e-pyöristä, Segway-pyöristä ja muista pienistä ajokeista ja mitä tehdään moottoriurheilun suhteen. Olen tyytyväinen esittelijän tarjoamaan ratkaisuun, joka liittyy nimenomaan kilpaurheiluun mitä pieniin sähköisiin ajokkeihin tulee, niin olen samaa mieltä siitä, että direktiiviin tulisi laatia poikkeus, eli olen eri mieltä komission kanssa. Mutta rehellisesti sanottuna täytyisi vielä keskustella siitä, onko esittelijän ratkaisuehdotus, eli viittaus ähm, muuhun lainsäädäntöön, tyyppihyväksyntään, onko se paras mahdollinen ratkaisu sittenkään. Olen kuullut asiantuntijoita ja olen sitä mieltä, että direktiiviin tulisi kirjata poikkeukset eh, sellaisten ajokkien osalta, joiden maksimi nopeus on alhainen. Tämä tarkoittaa siis sitä, että kun näitä ajoneuvoja käytetään, niin ne eivät aiheuta suurempaa uhkaa turvallisuudelle, mutta kysymys kuuluu, mikä tämä maksiminopeus olisi. Tästä tulisi keskustella siis vielä enemmän. Yritämme löytää kompromisseja. On otettava huomioon, että saattaa tulla myös uhreja. Ja saisivatko, eivätkö uhrit sitten olisi oikeutettuja korvauksiin? Kyllä tässä täytyy varmistaa myös oikeudellinen suoja onnettomuuksien mahdollisille uhreille, mutta samanaikaisesti täytyy löytää sellainen ratkaisu, joka ei langeta liiallista taakkaa tällaisten pienten ajokkien käyttäjille niin, että heidän ei tarvitse ottaa vastuuvakuutusta, kun nyt muistetaan, että nämä ajokit eivät todellakaan aiheuta suurta riskiä tai uhkaa turvallisuudelle. Eli periaatteessa olemme samalla sivulla esittelijän kanssa, mutta yksityiskohdista täytyy vielä keskustella. Haluaisin mainita vielä yhden asian, tai oikeastaan muutamiakin asioita. No, kiinnittäisin tässä kohtaa huomiota vain sellaisiin, joista olemme ehkä vähän eri mieltä esittelijän kanssa ja joista tulisi keskustella lisää. Esittelijä on sanonut, että rajat ylittävissä tapauksissa jäsenvaltioiden tulisi vaihtaa tietoja omistajista tietyn ajanjakson ajalta. Eikö tätä tavoitetta voisi täyttää jakamalla tietoa ainoastaan ajoneuvoista? Tällä tavalla arkaluontoista henkilö tietoa ei ehkä vuotaisi tai menisi väärin käsiin. Totta kai täytyy pitää huoli siitä, että henkilötietoja suojellaan rajat ylittävässä kommunikaatiossa. Olemme yhtä mieltä esittelijän kanssa myös siitä, että on syytä yhdenmukaistaa terminologiaa. Sehän parantaisi tietysti ja lainsäädännön soveltamista, selkeyttäisi sitä. Pitäisi myös pohtia, pohtia valitussääntöjä. Jos käy vaikka niin, että vakuutusyhtiö on maksuvaikeuksissa tai ei halua ottaa yhteyttä uhriin, niin pitää, pitää huoli siitä, että uhri voi saada nopean, nopeammin kompensaatiota tästä takuurahastosta, mutta toki pitää pitää huoli siitä, että sitä ei väärinkäytetä sitä tulee käyttää ainoastaan todelliseen tarpeeseen. Muutenhan vakuutusmaksutkin nousisivat. Tämä on siis meidän kantamme. Odottelen lisäkeskusteluja ja onnittelen vielä kerran esittelijää erinomaisesta työstä. Suurimmassa osassa kysymyksistä olemme ihan samalla sivulla ja varmasti löydämme sopivia kompromisseja. Kiitoksia sitten edustaja Koferati st Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää hyvin tehdystä ehdotuksesta. Kaiken kaikkiaan se on myönteinen ja positiivinen, koska tässä ehdotetaan melkoisia edistysaskeleita kuluttajien oikeuksiin. Ja tämä valiokunta on varmasti yhtä mieltä, mutta ehkä pitäisi vielä mennä vähän pidemmälle, jotta voisin todellakin äh, äh, olla yhtä mieltä vielä tietyistä kysymyksistä. Ensimmäinen asia, jota haluaisin korostaa, on tämä. Me siis tuemme komission ehdotusta ottaa käyttöön valvontaa, joka koskee ajo, ajoneuvojen vakuuttamista. Siis tällaisia, tällaista valvontaa, joka on perusteltua ja tasapuolista. Ja esittelijähän on ehdottanut tai korostanut sitä, että henkilötietoja täytyy suojella – Mielestäni me voisimme ottaa käyttöön sellaisen mekanismin, joka mahdollistaa uhrien, uhreille maksettavat korvaukset silloin, kun vakuutusyhtiö on maksukyvytön tai haluton yhteistyöhön, mutta en ole ihan vakuuttunut siitä, mikä olisi sovellusala. Tietysti kun puhutaan näistä korvauksista, korvaus, korvauksista, niin toki sovellusalan tulisi olla mahdollisimman laaja. Komission ehdotus voisi myös olla kunnianhimoisempi, kun puhutaan onnettomuuksista. 10 miljoonaa euroa tulisi olla mielestäni katto, tai siis kynnys. Ja kun halutaan vielä suojella kuluttajia, niin tuen esittelijän ehdotusta perustaa instrumentti, jonka avulla voidaan vertailla hintoja, mutta tämän pidemmälle en ehkä haluaisi mennä. Tietysti voitaisiin, kun mitä tulee bonus se saattaisi <clears throat> antaa kuluttajille – tiettyä hyötyä ja saattaisi olla myös kannustin hyvään ja vastuulliseen käyttäytymiseen. Ehkä myöhemmin voimme vielä palata muihin tähän tekstiin liittyviin tärkeisiin seikkoihin mutta palaamme tähän vielä varmasti kollegoideni varjoesittelijöiden kanssa. Uh, for the ECR we have... Kiitoksia ECR. Kiitoksia. Haluan kiittää esittelijää hyvästä luonnoksesta. Se vie meidät oikeaan myönteiseen suuntaan. Varmasti kaikki myönnämme, että tarvitaan selkeyttä tämän ristiriitaisen eh, tuomioistuimen päätöksen jälkeen. Siksi olen tyytyväinen, että komissio haluaa muuttaa liikennevakuutusdirektiiviä direktiiviähän soveltaan hiukan eri tavalla eri maissa, mutta silti tulee hieman varauksia eh, ehdotuksen suhteen ja olen tyytyväinen esittelen ehdotuksesta komission sovellusala 1a artiklassa ei on huolestuttava, se ei anna tarvittavaa selkeyttä, koska se ei määrittele käyttöä puhutukupuolisessa liikenteessä, eikä se tartu todellisiin vaikeuksiin, joita syntyy esimerkiksi maataloudessa ja moottorihoidossa erityisesti, jos laajennetaan sovellusalaa kattavaan muut kuin liikenneajoneuvot toisi kielteisen vaikutus joidenkin maiden kohdalla. se vaadittaisiin, sitä otettaisiin käyttöön pakollinen kolmannen osapuolen liikennevakuutus ajoneuvolle mukaan lukien vaikka mönkijät ja äh, muut ja historialliset ajoneuvot. No onko tämä nyt sitten suhteellista toiseksi? Tämä on juuri sellaista mm, hölmöä lainsäädäntöä, jota todellinen maailma naureskelee EUn ulkopuolella. Ymmärrän kyllä moottoriliikkeen, moottoriurheilun vaikutukset, ne ovat niin vakavia, että ehkä sen jälkeen ei enää voi jatkaa toimintaa. On vaikka mm, ja sitten kilpailussa sattuu paljon tietysti onnettomuuksia. Maissa, joissa kolmen osapuolen vakuutus soveltaa tapahtuu jo. Muotoiluohjelman maksut ovat nousseet huomattavasti. Tällainen vakuutus teki kaikki tällaiset urheilutapahtumat mahdottomaksi, koska mikään vakuutusantaja ei valmis antamaan tällaista vakuutusturvaa tällaisille jatkuville törmäyksille kilpailutilanteissa. Viljelijöille olisi myös enemmän kustannuksia, kustannus, kustannuksia er- erityisesti eh, heidän välinsä. ei niitä ei käytetä maanteilla, mutta kuitenkin joutuvat maksamaan. Ja riski, joka syntyy suuren yleisön on varsin vähäinen, koska niitä ei käytä julkisilla teillä ja ne liikkuvat varsin hitaasti sitten jo yhdessä kuningaskunnassa viljelijät tarvitsevat toisenlaisen vakuutuksen, jota laitetaan varten. Jos vaaditaan pakollinen liikennevakuutus, niin se ei ole tarpeen. Olen tyytyväinen muutoksista, joita esittelijä on tehnyt. Ne ovat hyviä askelta oikeinpäin ja annetaan harkintavaltaa jäsenvaltiolle, vaikkakin haluaisimme, että ECR nimiseltä joitakin uusia tarkistuksia varmistan tietysti Äh, museoajoneuvot eivät kuulu tämän direktiivin piiriin. Kiitoksia. Sitten vihreitä ei ole paikalla ja haluaisin antaa puheenvuoron vielä Lucy Andersonille. Thank you. Kiitos. Haluaisin tukea kaikkea Sergion sanomaa. Olemme tehneet läheistä yhteistyötä tässä kysymyksessä, kun itse asiassa – Tämä on hyvin tärkeä uudelleen tarkastelu ja suuri prioriteetti, tärkeä prioriteetti ryhmällemme. Kuten Sergio sanoi, yleisesti ottaen kovasti tuemme komission ehdotusta, emmekä todellakaan halua, että sitä vesitetään. Mielestäni jotkut tänä päivänä esitetyt kommentit, Danin kommentit mukaan lukien, aiheuttavat turhaa huolta. Mikä on turhaa, Dan? Kaik- erityisesti Vennot päätökselle oli hyvät perustelut. Se oli epäreilua. On varmaankin totta, että maatalouskoneet eivät kulje kovin nopeasti, mutta kun tällaisia onnettomuuksia tapahtuu, ne ovat usein hyvin vakavia. Joten on totta, että meidän pitäisi ennen kaikkea keskittyä ajoneuvo-onnettomuuksien uhreihin ja pohtia, mikä olisi uhreille parasta – en ole sitä mieltä, että työnantajan vastuuvakuutus esimerkiksi antaisi uhrille parhaan mahdollisen ratkaisun. Esittelijän kanssa olen samaa mieltä ja SCD varmasti tukee monia esittelijän kantoja. Erityisesti siihen liittyen, mitä Sergio sanoi vakuutusyhtiöiden maksukyvyttömyystilanteesta. Mutta en ymmärrä tuota, että bonusmalusjärjestelmä olisi rajat ylittänyt merkittävä kysymys. Omassa välipiirissäni eri kansalaisuutta edustavat ovat ottaneet yhteyttä. He haluavat juuri sitä, että voidaan siirtää nämä todistukset. Jos meillä ei ole järjestelmä, joka tukee kuluttajia ja uhreja, niin emme tee tätä työtä hyvin. Toivoisin, että katsoisitte tätä uudestaan, jos vain voitte. Ehkä tässä on ollut vähän vielä väärää tietoakin, esimerkiksi sähköpyöristä, koska jäsenvaltiot tämän ehdotuksen mukaan voisivat tehdä kansallisia poikkeuksia, kunhan on kunnolliset takeet ja moottoriurheilu. Pahoin pelkän, että sieltä on ihan hälyttävintä hölympölyä esitetty – Kyllä minä uskon, että jäsenvaltiot pystyvät hoitamaan tällaiset tapaukset, jos niitä syntyy erityisoloissa. Kuten hyvin tiedätte, joissain jäsenvaltioissa nyt jo kohdellaan moottoriurheilua eri tavoin. Mutta jälleen uhrin pitäisi olla tämän kaiken työn keskiössä. On aivan totta, että me halua liikaa taakkaa maanviljelijöille tai muille. Tämän pitää olla suhteellista, tämän toimintamme, mutta toisaalta – en usko, että tätä valiokuntaa tai parlamenttia edistää mitenkään se, että olemme ristiriidassa tuomioistuimen päätöksen kanssa ja haittaamme lähinnä uhrien tilannetta, joten todella uskon että, tai toivon, että voimme keskittyä lopputulokseen tässä. Kiitos. Kiitoksia sitten komissiolle. Puheenvuoro herra Kaluarts. Mr. Lissi is talking. Kiitoksia. Nimenomaan Leits, kiitän esittelijää tarkistuksista. Haluaisimme tehdä muutaman, esittää muutaman kommentin. Muistuttaisin, minkä takia tällainen sääntelyinterventio tällä alueella EU-ssa. Syy on siinä, että tämä on kolmannen osapuolen varaltoittava vakuutus, siis kun ostaa jotakin, jota ei ole tarkoitettu itselleen, ei ole todellinen kuluttaja, vaan joutuu tekemään jotakin tämän tyyppistä, mutta jos ostaa tavallaan se jollekin toiselle. Mitä tulee ostamisen syyhyn, no, etsi jotakin mahdollisimman edullista. Ja tämän takia meillä on näitä erillisiä turvatakeita direktiossa, joilla suojellaan uh, uhreja, jotka ovat vakuutuksenottajia. Tai hyötyä tässä politiikasta. Sitten toinen asia. Liittäisin direktiivin sovellusalaan tyyppihyväksyntälainsäädäntöön. Meidän pitäisi pysyä direktiivin sisällä, kun puhumme sovellusalasta, koska tyyppihyväksyntälainsäädäntö, sen tarkoituksena ei ole pelkästään maan liikenneturvallisuus, sillä on myös ympäristövaikutuksia ja merkityksiä. Se liittyy sähkölaitteistoihin. Jos joku kuuluu tyyppihyväksyntä lainsäädännön piiriin, se on aivan erilainen eläin verrattuna uhrien suojeluun moottoriajoneuvon onnettomuuksien yhteydessä – haluan muistuttaa, mitä tarkoittaa, jos poistamme ajoneuvoja tämän direktiivin piiristä. Ei ole niin, että jäsenvaltiot ovat tarpeeksi viisaita säätäkseen asiassa. Me menettäisimme monia etuja liikennevakuutukset, niin kuin sitä tuominut, me menettäisimme ensinnäkin minimivakuutusturvan. Ei olisi mitään minimivakuutusturvaa kansallisella tasolla, koska jäsenvaltiot tai vakuutta, vakuutuksenantajat eivät pystyvät säätämään asioista niin kuin haluavat. Sitten yksi tärkeä aspekti, erittäin tärkeä aspekti on myös nämä poissulkemislausekkeet, jotka löytyvät sopimuksessa Tässä yhtenä päivänä näin kotitalousvakuutuksen, joka kattoi muun muassa sähköpolkupyörät, mutta siellä on uskomattomia poissulkemislausekkeita. Ikinä ei eh, hy- hyväksytä tällaista liikennevakuutuksia, koska liikennevakuutukset säätävät siitä, että pitää kattaa koko sivi- siviilioikeus, lainsäädäntö jos kansalliselta tasolta ei onnistu, jos otetaan näitä ajoneuvoja pois. Esimerkiksi jos sähköpyöriä ei kateta öisin tai tietyllä no, nopeudella, voi tehdä ihan mitä haluaa. EUn direktiivi liikennevakuutus ja miten tuomioistuin tulkitsee, toteaa, että ainoa hyväksyttävä poissulkemislauseke liittyy siihen, että jos matkustaja loukkaantuu tai kuolee, ja on osallisena varkaudessa. Se on ainoa poissulkemislauseke, jonka EU-oikeus sallii. Ja kolmantena, viimeinen kaikkein suurin haitta olisi siinä, että silloin olisi rajat ylittäviä keinoja käsitellä asioita, onnettomuustapauksia ei olisi tällaista vihr- korvasta uhreille. Esimerkiksi jos sähköpolkupyörät eivät mukaan ylitä rajoja, no ehkä eivät. Olen kyllä varma, että joskus näin tapahtuu, mutta asia on kuitenkin siinä. Ydin, asian ydin on siinä, että neljäs liikennevakuutusdirektiivi säätää korvauksista uhreille, jotka vierailevat jossakin toisessa jäsenvaltiossa, voi ajaa omassa kotivaltiossaan, mutta jos on matkailija turisti, silloin ei voi käyttää direktiivin, tai siis direktiivin säädökset eivät koske silloin sinua. Sitten haluan vielä ottaa esille yhden seikan. Tämä saattaisi lisätä tällaisia äh, tilanteita, lisätä niitä tilanteita, jolloin ihmiset ajavat jonkun päälle ja sitten vaan pakenevat. Näin kävi hiljattain Lontoossa. Hän, nainen äh, joutui kamppailemaan elämästä, kun hän, hän joku ajoi hänen päälleen sähköpyörällä ja tällä henkilöllä tietenkään ollut vakuutusta ja vain häipyi paikalta. Tämä siis koskee sovellusalaa. Mitä sitten tulee yksityinen versus julkinen omaisuus? Jos haluamme nyt keskustella miten sopeutetaan direktiivin territoriaalinen alue. Pitää olla tosi varovainen eh, siitä, mistä puhumme. Me olemme sitä mieltä, että yksityinen suhteessa yleinen on varsin karkea ero. Puhumme pikemminkin esteettömyydestä, saatavuudesta ja sitä voidaan sitten eritellä edelleen fyysinen tai la- laillinen saatavuus, mutta tämä on hyvin teknistä keskustelua, jolla varmistan, että oikeuden varmuus toteutuu ja että uhrien oikeudet tulevat huomioiduiksi sovellusalan kannalta. Mitä tulee maksukyvyttömyystilanteisiin? Huomaamme, että ehdotetaan, että poistettaisiin tämä kolmas mahdollinen laukaisin, jos ei onko se tehnyt vakuutuksen antaja tee ilmoitusta. Ymmärrämme, että tämä on tärkeä laisen varmuuden takia, ettei väärinkäytetä tätä säädöstä, mutta pitäisi olla tällainen turvaverkko ihmisille, jotka hakevat korvausta onnettomuustapauksissa – ja heillä on sitten ongelmia ymmärtää. Näin on käynyt muutamissa maksukyvyttömyystapauksissa jo, että vastuuviranomainen ja uhrit eivät oikeastaan tiedä, mitä oikein tapahtui koska tämä konkurssimenettely oli meneillään, se ei ole kovinkaan avointa, suuria eroja jäsenvaltioiden kesken maksukyvyttömyysmenettelyssä. Me tarvitsemme jonkinlaiset turvatakeet, jotka varmistavat, että uhri saa korvauksen rahassa. Sitten mitä tulee siihen, että poistettaisiin delegoidut säädökset, jonka kautta voitaisiin varmistaa korvaukset. Me pohdimme tätä alun perin, kun laadimme ehdotustamme, ja sitten ymmärsimme, että käytännössä tarkoittaisi sitä, että yksi ainoa jäsenvaltio omaisi veto-oikeuden koko järjestelmään, koska jos pitää saavuttaa yhteisymmärrys, siinä vaaditaan yksimielisyyttä. Yksi ainoa jäsenvaltio voisi silloin estää tämän mekanismin voimaantulon. Meistä se ei todellakaan ole paras idea. Mitä tulee sitten ilman vakuutusta ajamiseen? Tämä on viimeinen kohta, jota kommentoin. Emme me vastusta sitä, että tehostetaan tiedonvaihtoa ja paremmin täytäntöön pannaan mm, vakuutusvelvollisuuden toteutumisvaatimuksia, mutta se vaatisi meistä erilaisen oikeusperustan ja erilaisen menettelytavan, erityisesti kun yhdistyneen kuningaskunnan järjestelmä liittyy oma järjestelmä, siinäkin vaadittaisiin yksimielisyyttä, se on tosi muuttaa järjestelmää. Kiitän teitä huomiosta. Thank you, Mr. Lisi. And... Kiitoksia, herra Lisi. Sitten haluaisin antaa esittelijälle jälleen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Haluaisin lyhyesti reagoida joihinkin esitetyistä kommenteista. Ensinnäkin. komission kanta soveltamisalan. Sanoin kantani selkeästi ja toistan sen vielä. En usko, että tämän direktiivin pitäisi katsoa rajoittaa sähköpyörien, segway-pyörien ja sähköskoottereiden kaltaisia ajoneuvoja tai moottoriurheilua. Te halusitte hyvin laajan tulkinnan tuomioistuimen päätöksestä, joka se mitä tuomioistuin pyrki tekemään oli lukemaan direktiivin ja pyrki ymmärtämään sen. Ei tuomioistuin pyrkinyt laajentamaan nykysoveltamisalaa. Se on meidän tehtävämme. Mutta suositus ei ollut soveltamisalan levittäminen. Ja miksi perustan tämän tyyppihyväksyntään ja siihen kysymyksen, pitäisikö rajata tämä tiettyyn ajon nopeuteen. Voin keskustella tästä edelleen, mutta muistuttaisin siitä, että syy siihen, että minä ehdotan tyyppihyväksyntäyhteyttä tässä on se, että tyyppihyväksyntä rajataan – yli 25 kilometriä tunnissa kulkeviin ajoneuvoihin. Se on logiikkana siinä. Sitten henkilötietokysymys. En olisi yleisen tietosuoja-asetuksen jälkeen kovin huolissani. Ihan sama, mihin tiedot on kirjattu, koska kaikilla on samat säännöt. En olisi siis niin huolissani siitä asiasta. Ja sitten bonusmalusjärjestelmä. Olen 15 vuoden ajan kulkenut ympäri Eurooppaa. Tiedän kyllä, mitä se tarkoittaa, että tuo auton mukanaan. Tuorein kokemus on Ranskasta ja minun suurin ongelma oli se, että vakuutusyhtiö ei halunnut ottaa huomioon minun aikaisempaa kertomustani. Ei niin, että bonu, ei bonusmalusta – joka minulla oli, minulle sanottiin, että emme pysty lukemaan tätä, joten kohtelemme teitä kuin 18-vuotiaista, jolla ei ole yhtään ajokokemusta. Minä pyrin tässä siis sanomaan, että toisaalta ei tarvitse harmonisoida bonusmalusjärjestelmää. Ei se ole mahdollistakaan. Ehkä kuitenkin viiden vuoden kuluttua, kun tarkastelemme tätä uudestaan. Mutta tällä hetkellä minä sanon, että haluan sellaisen järjestelmän, jossa kaikkia kohdellaan tasavertaisena. Jos tsekkiläisenä käynyt ranskalaisen vakuutusyhtiön puoleen. Haluan, että voin esittää tämän todistukseni ja minua voidaan kohdella aivan kuten olisi Ranskan kansalainen. Tämä on minun ehdotukseni. Uskoakseni olen kattanut hankalimmat kysymykset. Meillä on vähän eriäviä kantoja siitä, miten hoidetaan jotkut kiistanalaisimmista kysymyksistä. Mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että enemmistö tuntuisi tukevan minun ehdotustani. Yhdessä meidän tulee sitä vahvistaa, saada tämä työ loppuun. Mielelläni teen tätä työtä yhteistyössä kaikkien esittelen ja muiden kanssa. Kiitos. Um, Kiitoksia. Aikarajatarkistuksille on 27. marraskuuta. Nyt me voimme sitten edetä seuraavaan viimeiseen kohtaan esityslistalla. Ja se on keskustelu kattavasta eurooppalaisesta tekoäly- ja robotiikka politiikasta, talouspolitiikasta. Mehän käsittelemme tätä asiaa yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti. Se tarkoittaa sitä, että esittelijä – tulee tekemään joukon tarkistuksia kymmenen päivän aikana, jos jo, jotakin vastalauseita on, ja jos ei, niin tämä lausunto sitten katsotaan hyväksytyksi. Dita Sova on esittelijänämme, joten haluaisin antaa sinulle nyt puheenvuoron. Dita, ole hyvä. Annalina, I, I might... Uh, niin, voisin ehkä vähän selvitellä tätä menettelyä, koska vastuuvaliokunnalta ITRELtä ei oikein vähän aikaan kuulunut, että tuleeko sieltä mietintöä vai eikö sieltä tule mietintöä, mutta nyt näköjään tulee ja sehän on tärkeä asia, että näin tärkeästä aiheesta tulee mietintö. Ainoa kielteinen seikka on se, että meillä on aika vähän aikaa, aika on siis rajallisesti, eli meillä oli kauheasti aikaa laatia tätä IMKO-lausuntoa. Me noudatamme yksinkertaistettua menettelyä. Varmasti me löydämme hyvän tekstin, joka korostaa tämän valiokunnan tärkeimpiä näkökantoja. Tällä hetkellä me keskustelemme varjoesittelijöiden kanssa tekstiluonnoksesta. Me lähetämme sen marraskuun loppu, loppupuolella. Ryhmillä on sitten kolmanteen joulukuuta aikaa vastustaa tätä lopputekstiä. Ja jos enemmistö vastustaa, niin tekstistä äänestetään torstaina 6.12. Sisällöstä. Kuten tiedätte, niin huhtikuussa komissio julkaisi tiedonannon robotiikasta ja keinoälystä. Ja tarkoitus oli laatia teksti yhdessä jäsenvaltioiden kanssa – Siinä puhutaan muun muassa teknisistä ja sosioekonomisista ja juridisista seikoista ja siitä, miten Euroopan unionin teollista kapasiteettia voidaan pönkittää ja miten keinoäly saadaan kansalaisten ja talouden palvelukseen. Komission lähestymistavassa on kolme pilaria ja korkean tason asiantuntijaryhmä tulee laatimaan tämän vuoden loppuun mennessä eettiset suuntaviivat. Näiden suuntaviivojen perusteella komissio laat, julkaisee varsinaiset suuntaviivat maaliskuussa. Tämä on vain lausunto, mutta IMKOlla on yksinomainen toimivalta useisiinkin asioihin. Ne ähm, jo, sisältävät vaikka vastavuoroisen hyväksymisen, hyväksymisen kuluttajien suojan ja palvelut. Eli kun me laadimme lausuntomme, nämä asiat täytyy sisällyttää loppuraporttiimme. Siksi haluan rajoittaa tämän tekstin IMKON kompetensseihin toimivaltoihin niin, että että meillä on paremmat mahdollisuudet saada IMKON teksti sisällytettyä lopulliseen ITREN mietintöön. Toivottavasti pidätte tämän mielessänne, kun kompromissitekstistä teksti lopulta hyväksytään. Pari pääviestiä. Ensinnäkin me tarvitsemme yhteiset puitteet keinoälyyn. Meillä täytyy olla koordinoitua toimintaa ja yksi keskittyy meidän arvoihimme ja etiikkaamme. Jos me haluamme olla globaali johtaja, joka asettaa sääntöjä ja normeja globaalisti, niin ei, meidän ei pidä kävellä USA ja Kiinan perässä, vaan me tarvitsemme yhtenäisen oman strategiamme. Kyberturvallisuus on erittäin tärkeää, kun kehitetään keinoälyä ja kun halutaan varmistaa kuluttajien luottamus. Tämähän on sinänsä Itren heiniä tämä asia, mutta meidänkin täytyy ottaa huomioon kyberturvallisuus, koska siinä on kyse kuluttajien luottamuksesta. Kuluttajathan ovat helppo uhri kyberhyökkäyksille. Ja kes- on keskusteltu todellakin paljon eh, tästä eh, kuluttajien luottamuksesta ja siihen liittyy myös eettinen puitteisto, mutta eh, kyberturvallisuus on sekin erittäin tärkeä tekijä, kun halutaan saavuttaa kuluttajien luottamus. Sitten kolmas seikka. Kun keinoälyä kehitetään, niin tarkoitus on tietysti tehdä EUn palveluista globaalisti kilpailukykyisiä. Neljäs seikka liittyy avoimeen ja turvattuun dataan, tietoon. Se on erittäin tärkeää, jotta keinoälyteknologiat voivat tulla kilpailukykyisiksi. Tämä keinoälyteknologiahan perustuu suuren määrään dataan, mutta samalla on tietenkin Äh, säilytettävä kuluttajien luottamus, äh, puolueellista, puolueetonta dataa äh, täytyy tietysti suosia. Ja sitten viides seikka ovat turvalliset tuotteet, jotta voimme välttää sisämarkkinoiden fragmentoitumisen. Niin sanotut älytuotteet, ne täytyy vastavuoroisesti hyväksyä, niille täytyy olla selkeät standardit. Ja sitten ihmiskeskeinen lähestymistapa. Keinoälyn tavoite ei ole tietenkään korvata ihmistä, vaan vahvistaa ihmisten valmiuksia. On otettava aina huomioon henkilöiden, ihmisten oikeudet. Kun tehdään automaattisesti päätöksiä, niin ihmisillä täytyy olla mahdollisuus puuttua sanoa sanansa. Meillä on erilaisia chatbotteja, chattailyrobotteja. On, muistet, on pidettävä huoli siitä, että ihmiset aina tietävät, koska he keskustelevat robotin kanssa ei kuitenkaan riitä se, että ihmiset tietävät, että keskustelevat robotin kanssa tai antavat robotin tehdä päätöksen puolestaan. Tämän lisäksi täytyy, päättää, äh, pitää, täytyy pitää huoli siitä, että ihminen voi aina äh, päästä niskan päälle, ylittää tämän keinoälyjärjestelmän. Tietysti äh, äh, meillä on tie, aikamoiset rajoitteet, kun tässä nyt noudatetaan yksinkertaistettua äh, menettelyä, mutta varmasti saamme aikaan hyvän tekstin. Meillä oli jo aamulla tai meillä oli jo kokous Strasbourgissa ja minä olen ollut yhteyksissä varjoesittelijöihin sähköpostitse. Ja otan kaiken, kaikki kommentit huomioon nekin, joita tänään kuullaan. Kiitos. And then, um... Kiitoksia sitten varjoesittelijät Eero Pospisil EPPstä. Kiitos puheenjohtaja edustan täällä liettualaista Guy, joka on valmistellut EPPn kommentin, joten voin ne lukea. Ensinnäkin kollega pahoitteli, ettei pääsi tänään paikalle, mutta halusi kuitenkin kiittää esittelijää hyvästä työstä. Hän sanoi myös, että Keinoäly ja robotiikka ovat ratkaisevan tärkeitä aloja tänä päivänä. Meidän on voitava ylläpitää kilpailukykyämme suhteessa Yhdysvaltoihin ja Kiinaan. Nämähän maat dominoivat tätä alaa nyt, siksi meidän on löydettävä älykkäitä ratkaisuja. Mm, tässä mennään oikeaan suuntaan, koska Euroopan parlamentilla – pitäisi olla yhtenäinen linja tekoälyn ja robotiikan osalta. Tässä valiokunnassa on tärkeitä aiheita, kuten tiedonvapaa liikkuvuus ja yhteen toimivuus julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Samoin tärkeää on tutkimus ja kehitys sekä tekoälyn että robotiikan osalta vastavuoroinen tuotteiden hyväksyminen – eettiset standardit ja tekoäly, lisäksi digiosaaminen osana tulevia ammattipätevyysvaatimuksia tulevaisuudessa, jotta voidaan tarjota parempia tekoälypalveluita ja vahvistaa lisäksi kuluttajasuojaa. Jossain osin luonnoksen ykköstavoitetta on vahvistettava tekoälyn ja robotiikan osalta. Tarkoitus on auttaa ihmisiä, ei korvata ihmisiä. Tutkimuksen ja kehityksen osalta mielestäni on tarpeen antaa tukea. Esimerkiksi tieteellisen tiedon vaihtoon eri puolilta maailmaa niin, että parhaita mahdollisia käytänteitä päästään vaihtamaan ja niitä päästään käyttämään myös Euroopassa. Lisäksi julkisten tutkimuslaitosten roolia pitäisi vahvistaa tällä alalla, koska tähän mennessä suurin osa investoinneista on toteutunut yksityisellä sektorilla. Yhteenvedonomaisesti haluaisin vain sanoa, että tuen tämän luonnoksen hyväksyntää. Toivon, että hyväksyntä saadaan nopeasti – tähän mennessä. Siis tätä mieltä kollega, joka on varjoesittelijä. Uh, kiitos, kiitos sitten Catherine. SD-ryhmästä. Thank you to our, uh... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitän esittelijä. Ei mikään helppo tehtävä sinulle Diita, mutta teet kyllä hienoa työtä. Ja mm, tässä aikataulussa, joka meillä on, olet katsonut jo monia kysymyksiä, ottaisin vain muutaman esille standardien asettaminen. Voimme nähdä tällä hetkellä USA ja Kiina. Tällä parlamentissa oli kuuleminenkin asiasta. Silloin kuulimme isosta britannista asiantuntijoita. Te mainitsitte maita, joilla on samantyyppiset strategiat ja tämän takia meillä pitää olla myös Euroopan strategia. Ja yksi asia, jotka tuli esille, oli standardien asettaminen. Mehän tarkastelemme täällä valiokunnassa koko ajan standardeja, joten täällä saralla me voimme todellakin viedä eteenpäin, koska eurooppalainen ääni standardien kohdalla tulee olemaan hyvin tärkeä, jos haluamme olla johtoasemassa. Ja voimme nähdä, minkälaista potentiaalia meillä on, erityisesti kun katsotaan robotiikkapuolta. Neljäs osa maailman teollisista roboteista on täällä Euroopassa. Haluamme säilyttää tämän tilanteen, haluamme kasvaa vielä. On hienoa nähdä, miten tutkimuspuoli asiassa toimii myös koska jos on vaikka skotlantilaisessa yliopistossa tai siellä on Eikhanin yliopistossa loistavia tutkimusta robotiikasta, me on tällaisia avaintutkimuskeskuksia, mutta sitten kun ajatellaan, mitä tapahtuu horisonttiohjelmien kohdalla, mitä tulee seuraavaksi, tutkimusvaliokunnassa äänestettiin muistaakseni seuraavasta äh, ohjelmasta tänään, joten on paljon asioita, joista voimme tehdä yhteistyötä. Puhuit myös osallistamista hyvin tärkeistä kysymyksistä tällä hetkellä. On mielenkiintoista nähdä, miten tämä, minkälainen lopputulos saadaan etsisestä komiteasta vuoden lopulla meidän pitää olla mukana tässä asiassa ja se vaikuttaa suuresti myös kuluttajan luottamukseen. Sitten täällä puhuttiin EPP tilanteesta, yhteen toimivuuskysymyksistä. Meillä voi olla vaikka kuinka paljon dataa, mutta jos se ei ole yhteen toimiva, mikä voi käyttää tätä hyväkseen, niin silloin syntyy ongelmia. Olen tyytyväinen, mainitsit myös avoimen datan, koska jos todellakin haluamme innovoida tällä alueella, tarvitaan avoimuutta ja tällä hetkellä on muutamia haasteita, mitä tulee turvallisuus- ja luottamuskysymyksiin, miten saadaan tämä tasapaino oikein. Sitten Dita, olit ihan oikeassa kaikissa näissä kysymyksissä. Kun tässä mennään eteenpäin, on muutamia täsmennyksiä vain, joita haluaisin tehdä ja kiitän yhteistyöstä tähän mennessä mennessä ja katsotaan yhdessä, miten voimme edetä. Tämähän on vasta alkua koko keskustelulle, jota tulemme käymään syvällisemmin, koska meidän täytyy pystyä ymmärtämään tätä alaa paljon paremmin, jotta voimme olla estämättä innovaatiota, vaan eh, te, eh, mm, kehitämme tai annamme sille mahdollisuuksia. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten ECRstä herra Sulik ja Dalton vielä. Ah, herra Dalton puhuu hänen nimissään. Yes, I'm speaking on behalf of Mr. Sulik here. Puhun Sulakin nimissä. Sulak on tyytyväinen siihen, että tässä lausunnossa mennään ihan oikeaan suuntaan. Keinoäly tulee jatkossa eh, esittämään erittäin tärkeää roolia ja tekee niin jo nyt. Tarvitaan vahva EU, keinoälystrategia, eh, jossa torjutaan eh, kyberhyökkäyksiä, ja itse asiassa me, taikka Suli haluaisi mennä vielä pidemmälle, hänen mielestään sekä EU- että jäsenvaltioiden tasolla keinoälyn suhteen tulisi kehittää uutta lainsäädäntöä ja olemassa olevaa lainsäädäntöä tulisi rukata sillä tavalla, että se vastaisi uusiin kehityskulkuihin lukuihin. Yhteiskunta muuttuu nimittäin erittäin nopeasti tänä päivänä. Ja tarvitaan tietenkin vakautta. Jos me emme toimi nyt, niin Euroopan unioni saattaa jäädä jälkijunaan muun maailman kehityksessä, keinoälyssä ja robotiikassa. Ja Siksi hän pyytää erityisesti julkista rahoitusta keinoälyn kehittämiseen se ei kuitenkaan, mutta hän äh, muistuttaa, että usein julkinen varainkäyttö saattaa myös johtaa siihen, että veronmaksajien rahat menevät haaskoon, joten hän erityisesti peräänkuluttaa yksityistä rahoitusta. Kiitoksia. Sitten käännyn taas esittelijän puoleen, Dita Hakansova. Kiitos oikein paljon. Kiitos kaikesta kannustuksesta ja panoksestanne tähän. Olen vähän yllättynyt ECRn kannasta, yksityisen ja julkisen kumppanuudesta. Ehkä voimme löytää jonkun paremman sanamuodon, joka voisi saada ainakin enemmistön tuen taakseen. Olen aivan samaa mieltä Catherinein sanoman kanssa kysymyksistä, joita tulisi ehkä painottaa lisää. Meillä on realistisesti kuitenkin tilaa tässä pyydän, että muistatte myös tämän valiokunnan toimivallan. Tämä olisi strategiani, näin saadaan paremmin muiden valiokuntien hyväksyntä, kun keskitytään vain tämän valiokunnan alaan. Toivon, että saamme nopeasti työn päätökseen. Kiitos. Very much. Um... Kiitoksia paljon. Ja tähän päättyy julkinen osuus tämän päivän kokoustamme, koska meillä on sitten koordinaattorin kokous heti tämän jälkeen. Kiitän kaikkia. Seuraava kokous on huomenna kello yhdeksältä. Kiitän tulkkeja. Mukavaa iltaa kaikille.